aloitamme äänestyksen. Meillä on tässä Kambodjan kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä koskevat lakiesitykset. Äänestämme koko tekstistä. Nimenhuolto äänestys alkaa. Czy wszyscy z Pań Panów posłów e, oddali głos? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana. Kongon demokraattinen tasavalta, erityisesti kahden pidätetyn ihmisoikeusaktivistin Yves Mac Vambalan ja Fred Bauman tapaus. Päätöslaselma ehdotus yhteinen päätösosma luonnossa äänestämme kokonaisuudessaan. Tekstistä nimenhuuta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänest... Toivon, että kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava kohta. Päätöslauselmaesitys koskien Bahrain ja erityisesti Nabel Rajavin tapausta. Eh, yhteinen päätöslauselma luonnos. Täällä meillä on ensimmäinen tarkistus. Johdan tasakappaleen sen jälkeen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana Äänestämme kokonaisuudessaan päätöslauselmaehdotuksesta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. głosowania. Seuraavana äänestämme kahden kristityn pastorin tilanteesta Sudanissa. Yhteinen päätöslauselma luonnos tarkistus kolme, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Näin minä ymmärsin, mutta on pyydetty tarkistusta, joten tarkistan äänestys alkaa. E, czy wszyscy oddali głos? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana kohta seitsemän, alkuperäinen teksti. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjiä. Hyväksytty. Kohta kahdeksan, alkuperäinen teksti. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Rova Virgia. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oui, très rapidement, j'ai appris. Erittäin lyhy- lyhyesti. Eilen illalla kuulin, että kolme Sudanin oppositiopuolueen että jäsentä on tuomittu 20 ruoskaniskuun viime maanantaina. Tuomio täytäntöön pantiin tuomioistuimen edessä välittömästi. Tämä on erityisen paha nöyrytys ja pyydän, että arvon parlamentti ottaa mukaan tämän uuden tosiasian päätöslauselman. Tästä on konsensus käsittääkseni. Czy ktoś wyraża sprzeciw wobec tej poprawki ustnej? Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? Ei näytä haluavan, joten äänestämme. Kohta kahdeksan, mukaan lukien suullinen tarkistus. Puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Seuraavana. Viite yhdeksän alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksyt. Olkaapa hyvä vain. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 2 EPP puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Johdantosakappale H, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. Seuraavana äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty valtavalla äänen enemmistöllä. Kiitoksia. Esityslista on näin ollen käyty loppuun. Haluaisin